tavoite, hieno saavutus ja onnittelut siitä. Näin horisontilla me olemme välittäneet selvät viestit monivuotisesta rahoituskehyksestä neuvotteleville tiede, tiede, tiedettä silmällä pitäen. Nyt me tarvitsemme sille myös erittäin vankan talousarviomäärärahan ja tämä on seuraava haaste ja luotan teihin kaikkiin, jotta horisontti Euroopasta tulee suurin tutkimus ja innovointi ja tiede tiedeohjelma, mutta myös vaikuttaa eh, sen kautta suoraan kansalaisiimme. Kiitoksia, kiitoksia komission jäsen. Ja seuraavaksi sitten kehitysvaliokunnan edustaja Francis Caldei. Olkaa hyvä. No- Kiitos puhemies. Tässä on luetteloitu tuo uusi puiteohjelma ja siinä puhutaan oikeudesta, solidarisuudesta ja julkisen edun eh, tukemisesta. Miten innovoimme suhteessa horisonttiin 2020? Mietin tuota varovaisuusperiaatetta koko ohjelmassa. Meidän olisi täytynyt miettiä tasa-arvoasioita, ruokaturvallisuusasioita, työllisyyttä ja epätasa-arvoisuuden poistamista. Meidän täytyy puhua siitä, että monimiljonäärit, heitä kohdetaan, kohdellaan oikein, ettei julkisia rahoja mene näille monimiljonääreille yksityiselle puolelle. Täytyy puuttua oikein näihin prioriteetteihin, jotka olemme asettaneet. Minä haluan kiittää kaikkia

lapsenlapset ja ehkä silloin on jo lapsenlapsenlapsia ja kerron mitä ukki joskus teki euroopan parlamentissa sai satakahdeksankymmentä miljardia tärkeään tutkimustyöhön. kiitos. Kiitoksia talousarvion valvontavaliokunnasta edustaja Labajoja. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsenet, kollegat. tänään globalisoituvassa maailmassa on tärkeää katsoa myöskin tulevaa tutkimusta ja kehitystä Euroopassa. Meillä ei ole vielä riittävää rahoitusta Euroopassa tähän liittyen. Horisontti 2020, siellä pyrittiin jo löytämään eurooppaista lisäarvoa tutkimukselle ja kehitykselle ja innovoinnille. Ja pyrittiin näin lisäämään kilpailukykyä Euroopassa ja kilpailukykyä muuhun maailmaan nähden. nähden. Meidän pitää nyt yksinkertaistaa menettelytapoja. Meidän pitää myöskin tiedottaa paremmin kansalaisille näistä tuloksista, tutkimustuloksista. Ja toivottavasti meidän odotukset tähän ohjelmaan liittyen toteutuvat. Ja sallikaa komission sen muodossa vielä lopuksi osin kiittää teitä aina rakentavasta yhteistyöstä meidän valiokuntamme kanssa. Kiitoksia sitten Soi, minuutti, olkaa hyvä. Kiitokset. Horisontti Eurooppa on hyvin merkittävä ohjelma. Se on maailman hienoin ohjelma tutkimuksen ja innovoinnin alalla. Kiitokset komissiolle, kiitokset Romanian puheenjohtajakauden edustajille mainiosta työstä ennätysajasta. Minä olen todella tyytyväinen ja ylpeä siihen, että me, meidän valiokuntamme ja komissio ovat saaneet nyt vietyä tämän myös neuvostossa läpi niin, että varsinkin te terveysasiat ja syövän tutkimus ovat keskiössä. Nämä miljoonat eurot auttavat meitä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Tämä on myös peräisin Envi-valiokunnasta ja näin me olemme saaneet 9,12 miljardin euroon kasvatettua juuri tätä summaosaa, joka menee tuohon terveyden ja sairauden hoitoon ja varsinkin syövän tutkiminen on tulevien sukupolvien kannalta merkittävää, koska 35 000 e, uutta tapausta e, Euroopan nuorten piirissä syöpätapauksia on vuosittain. Kiitoksia liikenne- ja matkailu valiokunnasta edustaja Virkkunen. Minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, haluan liikennevaliokunnan puolesta myöskin kiittää kaikkia neuvottelijoita erinomaisesta mietinnöstä

Paljon kiitoksia, herra puhemies. Hyvät esittelijät, kiitokset teille. Tämä on melkoinen läpimurto. 15 vuotta regivaliokunnassa ja itrevaliokunnassa on takana. Ja nyt re- aluerahastoja voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi. Ei tarvita enää jäsenvaltioiden valtion tukia. Horisontti 2020 on maailmanluokan hanke, sitä kautta voidaan todellakin tukea toimintaa, saada kerrannaisvaikutuksia, mutta sitten tämän näkymättömyys. Yhdistynyt kuningaskunta on osoittanut, se on tutkimuksen ykkösmaa, se on osoittanut, että kansalaisiin ei ole saatu yhteyttä. EUn täytyy toimia eri tavalla. Tietenkin meidän täytyy panostaa tutkimukseen, mutta meidän täytyy saada ään, kansan ääne, ääni kuuluviin. Eli horisontti hankkeen edunsaajien pitäisi pystyä kertomaan, mitä rahoilla on saatu aikaiseksi. Lopuksi toteaisin, että minulla on ollut ilo ja kunnia osallistua tähän työskentelyyn.

Grazie per hyvä. komission jäsen. Euroopan horisontti on ohjelma, joka antaa kasvua ja pk-yritysten kehitystä tukevia toimenpiteitä. Ja erityisesti yhteistyössä yliopistojen ja kolmansien maiden yliopistojen kanssa. Me pyrimme tukemaan nuoria tutkijoita ja näin voidaan kehittää eurooppalaista tutkimusaluetta ja estää sitten aivovuotoa taas toisaalle. Meidän pitää myöskin taata se, että alueiden välinen konvergenssi on tasaisempi, ettei ole vähemmän kehittyneitä alueita niin paljon. Me tarvitsemme oikean maantieteisen jaon näiden varojen osalta. Me tarvitsemme myöskin perustutkimusta sekä sosiaalitutkimusta pitää ottaa huomioon ja sekä kulttuuri. Sillä muuten näemme kyllä ihmiskunnan saavutukset ihan yksi ulotteisesti. Meidän pitää taata se, että ihmiset voivat jotenkin luottaa tieto, tietoyhteiskuntaa. Seuraavaksi kuuntelemme sitten eh, poliittisten ryhmien edustajia, EPPn edustaja Pusek. Minuutti 30, olkaa hyvä. Kiitokset, puhemies. Tässä ollaan tietysti aivan oikeassa, sillä me olemme puhuneet siitä, että tämä ohjelma on täytäntöön pantava mahdollisimman nopeasti. Mutta mistä syystä tämä kiirehtäminen, jos ajattelemme innovointia, vaikkapa vanhusten hoitoa ja telelääketiedettä, niin me haluamme totta kai saada sen mahdollisimman pikaisesti tarvitseville pk-yrityksille, muun muassa kun tutkimusta sielläkin tehdään. Meillä on selvä missio. Nämä kaikki ovat hyvin innovatiivisesti esitettyjä. Kiitokset komissiolle, koska näin kansalaiset voivat ymmärtää esimerkiksi sen, mitä syövän torjuntasota merkitsee, mitä tarkoittaa nollapäästöliikenne. Tämä on merkittävää Euroopan innovointineuvoston luomisen näkökulmasta näin on kyse eurooppalaisesta innovoinnista, eurooppalaisesta teknologiasta laajamittaisesti. On myös tärkeää laajentaa tätä ohjelmaa erityisrahoituskeinoin. Esimerkiksi Puola ei ole kovinkaan paljon käyttänyt tätä horisontti 2020 ohjelmaa aikaisemmin, joten kiitokset Romanialle, kiitokset komissiolle, kaikille kollegoille täällä, jotta on saatu hieno ohjelma aikaan, jota voidaan myös käyttää laajasti. Kiitoksia SND-ryhmän edustajia. Edustaja Cabezon Ruiz, minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, Euroopan täytyy vastata taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin meidän täytyy kilpailukykyä nostaa myös, mutta siten, että saadaan kaikki mukaan. Tässä täytyy miettiä myös yhteiskunnallista puolta, ei pelkästään taloudellista puolta. Epätasa-arvoa pitää ratkoa eikä niinkään luoda sitä lisää. Me, me emme saa myöskään unohtaa naisten roolia. Siksi pitäisi olla selvä talousarviolinja tähän myös täytyisi pyrkiä myös kuromaan umpeen alueiden välistä eroa. Ja tässä on puhuttu klusterilähestymistavasta, humanistisista tiedestä, digitaalisesta tieteestä, vihreästä taloudesta, sinisestä taloudesta, luokaturvallisuudesta terveydestä ja muusta vastaavasta. Emme saa unohtaa PK-yrityksiä, 29 prosenttia menee sinne. Näin, se voi, näin Euroopan kilpailukyky voi parantua ja minä tähän lopuksi sitten kiittäisin komissiota ja parlamenttia siitä, että tämä suuri hanke on saatu loppuun Euroopan hyvä. ECR-ryhmän e edustaja, edustaja Tosenovski, minuutti 30, alkaa. Pane předsedo, pane komisaři, v prvé řadě chci poděkovat oběma zpravodajům Danu Nikovi. Herra puhemies, oikein paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia erinomaista yhteistyöstä ja varsinkin meidän varjoesittelyidemme kanssa. Horisontti Eurooppa tulee olemaan tärkeä väline yhteistyön tehostamiseksi, ei ainoastaan yhdellä alalla. Ja on hyvä, että löysimme tasapainoisen ratkaisumallin. Ja yhtä lailla tyytyväinen olen siihen, että ehdotukseni hiili alueita varten huomioitiin. Tämä on erittäin tärkeää, jotta energiatavoitteet voidaan saavuttaa. Horisontti Eurooppa helpottaa tiedon ja asiantuntemuksen vaihtoa yritysten ja akateemisen maailman edustajien kanssa myöskin hiiliteollisuuden puolella – Meidän on tehostettava Euroopan tason tietojen ja ammattitaidon vaihtoa, koska näin hyödynnämme tietotaitoa ja voidaan välttää aivovuotoa. Edustaja Viering, minuutti 30. Alde edustaja, olkaa hyvä. Dank u, voorzitter. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Yhdeksännestä puiteohjelmasta on keskusteltu pitkään. Huomenna esityslistalla on tärkeä äänestys. Jos ensimmäinen käsittely menee hyvin, niin silloin takaamme jatkuvuuden yrityksille ja tutkijoille. Tässä yhteydessä saaneen ilmoittaa, että tämä äänestys tulee olemaan ainutlaatuinen. Yhdessä komission ja neuvoston kanssa parlamentti on saanut ennen näkömättömiä tuloksia aikaiseksi juuri kolmikantaneuvotteluiden kautta. Horisontti 2020 tarvitsi 18 kuukautta kuukautta, mutta Horisontti Eurooppaan vain neljä kuukautta. Ja tämä johtuu siitä, että kaikki toimivat rakentavassa hengessä. Kaikki edustajat kolmesta toimielimestä. Erityiskiitos Carlos Moidakselle ja hänen tiimille tuesta näiden neuvotteluiden aikana. Haluan kiittää myöskin Romanian puheenjohtajaskauden neuvottelijoista. Romania on osoittanut, miten pieni valtio voi olla keskeisessä asemassa eurooppalaista politiikkaa toteutettaessa. Kyse on Euroopan kansalaisista, tutkimuksen innovoinnin tulevaisuudesta ja toivon, että jatkossakin pidetään kiinni tästä 120 miljardista, mutta toivoisin, että kaikki ensinnäkin hyväksyvät tämän erittäin tärkeän sopimuksen. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Matis. Minuutti kuen. Edustaja, Kaiva. Kiitoksia. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää esittelijöitä tehdystä työstä ja siitä, että olette myöskin ottaneet huomioon ry- ryhmien muutokset terkistykset huomioon. Ja sitten neuvostolle ja komissiolle myöskin siitä, että saamme aikaan yhteisymmärryksen. Meidän todellakin pitäisi tehdä osallistavaa yhteistyötä yritysten ja tieteen välillä. Mutta tämä etenkään ei onnistu ilman, että meillä on myöskin perustutkimusta humanitieteestä. Kompromissikään ei ole koskaan täydellinen. Eihän kukaan ole aina täysin täydellinen. Ja tietenkin kaikki löytävät jotain asiaa tästä kompromista, joka ei, ei tyydytä heitä. Minä olen puhunut paljon tieteen edustajien kanssa. He ovat toisenlaisia rahoitusalueita, myöskin tavoitteita, erityisesti ilmastonmuutostavoitteet ovat hyvin tärkeitä. Mutta joka tapauksessa tämä on tällainen lippulaiva projekti EUn unionille. Ja te ymmärrätte kyllä varmaan, mitä tarkoitan tällä koska täällä on tärkeitä neuvotteluita täällä myöskin mukana täällä viimeisen rivillä. Edustaja Delunde, minuutti 30, olkaa hyvä. Komissionären, kära. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. 50 vuotta sitten Armstrong on, astu, astui kuun pinnalle. Se oli suuri askel ihmiskunnalle se oli myös suuri tehtävä yhteiskunnan kannalta. Ja nyt meidän täytyy muistaa, että tämän sukupolven vastaava kokemus on nimenomaan tiede. Ja me äänestämme huomenna tästä eurooppalaisesta horisonttiohjelmasta eh, neuvottelut ovat olleet kovasti pitkät. Kiitän kollegoita, kiitän komissiota. Meidän täytyy nyt miettiä sitten haasteitamme ilmastohaasteita erityisesti. Me saamme nyt miljardeja kruunuja käyttää Ruotsissa vihreän teollisuuden ja talouden edistämiseen. Kiitos. EFTNTn e edustaja Tamato, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies varjoesittelijän molemmissa ehdotuksissa olen erittäin tyytyväinen, koska löysimme oikean tasapainon tutkimuksen ja innovaation välillä. Ja me kiinnitimme erityisesti huomiota ilmastonmuutokseen. Tällä tavoin otetaan myöskin ottaen sosiaali- ja humanitieteet myöskin huomioon kaikissa ohjelmissa. Ja tällä tavoin on taattu tukea ei pelkästään yliopistoille ja tutkimuslaitoksille, vaan myöskin pk-yrityksille ja mikroyrityksille. Olemme hieman vähän pettyneitä siitä, että tietojen vapaa jako ei ole ihan onnistunut tässä. Ja emme ole ihan tyytyväisiä siihen, että tämä asia ei ole tarpeeksi esille. Mitä tulee tähän päätökseen, tietenkin meillä on kansainvälisiä haasteita tällä alalla. Pitää ottaa huomioon terveys, kulttuuri, turvallisuus ja luonnonkatastrofit myöskin tutkimuksissa. Ja ilmasto ja liikkuvuus, elintarvikkeet, luonnonresurssit ja kulttuuri ja ympäristö, jotta voidaan parantaa näiden kautta kansalaisten hyvinvointia. Euroopan horisontti tullaan päättämään ensi lainsäädäntökaudella, mutta ainakin nyt tässä vaiheessa voidaan jo katsoa niitä tärkeitä, tärkeitä elementtejä, joilla voidaan kehittää tulevaisuutta ja tarjota parempaa tutkimusta. Seuraavaksi edustaja Kelli, minuutti 30. Paljon kiitoksia. Olen iloinen, että kovien neuvotteluiden jälkeen neuvottelijat saivat hyvän tuloksen aikaiseksi. Onnittelut Eilerille ja Nikalle ja myöskin komission jäsenelle Muodakselle siitä, että tulos oli hyvä. Tämä on erittäin tärkeä hanke. Se perustuu aikaisempiin ohjelmiin, Horisontti 2027 puiteohjelmaan. Tätä kautta luo, voidaan luoda uusiutuvien energialähteiden, digitaalitalouden puolella uusia työpaikkoja. Tämä on tärkein ohjelma ikinä ja se tulee vahvistamaan EUn asemaa ja edelläkävijän roolia monilla aloilla. Budjetti on huomattava varsinkin elintarviketuotantoon ja maatalouteen liittyen. Kyse on kestävästä elintarviketuotannosta nyt ja tulevaisuudessa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti, ottaen huomioon markkinoiden muutokset, kulutustottumusten muutokset ja muut. Elintarviketuotanto muuttuu kestävämmäksi, kilpailukykyisemmäksi, ympäristöystävällisemmäksi ja tarpeiden mukaiseksi. Olen tyytyväinen myöskin siihen, että ilmastotoimiin on keskitetty, mutta myöskin syöpätutkimukseen. Tämä on loistava tulos meidän näkökulmastamme katsottuna ja mielenkiinnolla jään odottamaan huomista äänestystä. Näin voimme vahvistaa omaa edelläkulkijan asemaa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja toi ja minuutti, olkaa hyvä. hyvä, Patricia. Kiitoksia. Horisonttipäätös on hyvä uutinen kansalaisille. Näin meillä on laajempi, tehokkaampi, yksinkertaisempi ohjelma tulevaisuudessa ja myöskin avoimempi. Ja tässä ottaa myöskin huomioon sosiaalipuoli ja tämän puolen innovaatio, kuten täällä mainittiin. Kyllä varmaan tällainen innovaatio myöskin varmaan saa komission sen muodisin tuen kiitoksen esittelijöille heidän toiminnastaan. Tämä on yksi suurimpia menestysaskeleita ollut tämä ohjelma Euroopan unionissa. Ja tässä voidaan todeta, että EU todellakin antaa tukea kansalaisille, että puhutaan haasteisiin ja tukee kansalaisia. Joten voin olla tyytyväinen siihen, että myöskin PK-yrityksiä tuetaan tämän ohjelman puitteissa, ja erityisesti Italian yrityksiä myös. Ja hyvä, että horisontti jatkaa, jatketaan tätä ohjelmaa, koska tämä aikaisempi ohjelma antoi hyviä tuloksia. Tässä pitää katsoa erityisesti terveysvaikutuksia kansalaisille ja ilmastoa. Tänään Kreeta oli täällä paikan päällä ja varmaankin paras tapa kansalaisten ja nuorten tulevaisuuden tukemiseksi on juuri, että annetaan varoja ilmastonmuutoksen estämiseksi. Kiitoksia Edustaja Krasnovedenski, minuutti, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos puhemies. Onnittelut esittelijöille yhteisymmärryksen saavuttamisesta horisontti Euroopasta. Kyllä olette ansainneet Äh, kehut ja onnittelut, koska aluksi neuvosto ja parlamentti olivat toisistaan hyvin kaukana. Pidin parlamentin alkuperäisestä ehdotuksesta enemmän. Nika toimi tässä esittelijänä ja hän aivan perustellusti äh, korosti sitä, että tällaiset tutkimukseen liittyvät äh, porsaanreijät täytyisi Euroopassa saada tukittua näin Euroopan pakettien pitäisi nyt sitten tällaisenaan vastata tarpeisiin. Anteeksi, te puhutte nyt puhelimessa suoraan minun edessäni, voisitteko keskeyttää? Colleague, because you're disturbing me. Niin, te häiritsitte nyt tässä puheenvuoroa. Voitteko siis päättää puhelunne? Niin, minä olen sitä mieltä, että tässä ei välttämättä nyt päästä kumppanuuksiin eikä todelliseen yhteistyöhön, kun tässä tätä hanketta on laajennettu niin kovasti. Meidän täytyy tutkia tulevaisuutta. Me tarvitsemme ohjelman valtioille, jotta ne selviävät tämän paketin kanssa. Me tarvitsemme poliittiset prosenttitavoitteet horisonttiin niin horisontin talousarvioon niille valtioille, jotka osallistuvat juuri tähän ohjelmaan. Tämä koskee nykyiselläänkin useita ohjelmia ja toivon, että täytäntöönpanomekanismit komissio ottaisi käyttöön ja valvoisi niitä. No, Kiitoksia edustaja Tampurano. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kollegoita tästä tuloksesta, joka on saatu aikaiseksi. Olemme aika tyytyväisiä tähän 35 prosenttiin, joka annetaan ilmastonmuutoksen estämiseen, ja että pk-yrityksiä tuetaan ja kulttuuriperintöä suojellaan ja annetaan sosiaalisia, sosiaalisia mahdollisuuksia myöskin toimia tässä. Haluaisin muistuttaa vähän aikaisemmin, että poliittisesti mitä on tapahtunut aikaisemmin tällä, tällä. Ihmiskunta on aina toiminut teknologisen innovaation puolella. On aloitettu nuolista ja aurasta, käytettiin aina tekniikkaa, että voidaan parantaa elinolosuhteita. Ja toisaalta innovaatio ei ole tullut pelkästään parannuksia. Sumerilaiset jo käyttivät kastelujärjestelmäänsä kastellakseen maitaan, mutta se teki taas maasta suolaista ja teki vähemmän tuloksia sen jälkeen. Ja sitten teollinen vallankumous, josti taas hiilipitoisuutta, teki kaupungeista epäterveisiä. Sitten joukkoliikenne ja varsinkin yksityinen liikenne johti siihen, että ilma kaupungissa on huono. Tänä päivänä digitaalinen innovaatio tekee myöskin tila- asioita, jotka ovat uskomattomia. Ja sillä saattaa olla sivuvaikutuksia, ihan vaikka valeuutiset tai, tai käyttäen ihmisiä valvottaa tämän teknologian avulla ja keinoälyä. Se myöskin saattaa johtaa siihen, että ihmisiä ei enää nähdä yksilöinä. Saattaa olla, että tämä Tästä tullaan tekemään vielä asioita, että tämä keinoälyinen asioilla, joka että meidän suuria ongelmia. Meidän pitää jokaisella tasolla katsoa sitä, että ihmisellä on oma, oma äh, itseisarvonsa. Että nämä kaikki se järjestelmissä on ihminen on keskiössä, kaikki, kun tehdään teknologiaa tai lakia. Tiedettä voidaan pitää aina käyttää cum grano saalis, eli pitää olla pikkusen järkeä mukana. Ja pitää muistaa, että meillä on hieno äly, mutta meillä on myöskin vastaavasti hieno, hieno keho tätä käyttääksemme. Eikä voidaan sanoa, että men sana in corpore sano, eli terve mieli terveessä ruumiissa. Kiitoksia. Sitten edustaja Kutritska, minuutti 30, olkaa hyvä. W dzisiejszych trudnych czasach to właśnie nauka. Paljon kiitoksia. Elämme vaikeita aikoja ja nyt Tiede tarvitsee vahvan äänen. Sen pitäisi pystyä toimimaan solidaarisen Euroopan rinnalla. Ja Euroopan pitäisi perustaa toimintansa ei populismille, vaan vakaalle tietotaidolle. Ja olen vakuuttunut, että Horisontti Eurooppa tarjoaa meille tämän mahdollisuuden. Tähän asti on, olemas, on ollut olemassa suuri kuilu vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä vanhoilla jäsenvaltioilla oli osuutena noin 90 prosenttia kaikista varoista, uusilla vain noin 10. Nyt tämä kuilu voidaan kuroa umpeen. Meillä on mahdollisuus puhua yhden nopeuden Euroopasta. Me luomme uusia välineitä, joiden avulla voimme tukea juuri lahjakaimpia tutkijoita – riippumatta siitä, mistä päin Eurooppaa he ovat kotoisin. Mutta tärkein viesti on se poliittinen viesti, jonka mukaan eurooppalainen tiede voi olla vahva vain ainoastaan silloin, kun Eurooppa puhaltaa yhteen hiileen. Jonkin aikaa sitten vielä haluttiin keskittyä muihin kuin Itä- ja Keski-Euroopan lahjakkuuksiin ja varoja ei ollut hirveästi käytettävissä. Mutta Horisontti Eurooppa tarjoaa meille nyt mahdollisuuden toimia siten, että aivovuotoa ei tapahdu. Sitä varten on kehitetty oma väline ja kiitokset tästä komissiolle ja puheenjohtajavaltiolle Romanialle. Mutta mikään ei toimi ilman ohjeistusta ja tukea. Vetoaisin jäsenvaltioiden suuntaan sanoen, että yliopistot on uudistettava ja käytettävä, käytettävissä oleva aika tehokkaammin hyväksi. Kiitoksia. Edustaja Niilper, minuutti 30, olkaa hyvä. Pitäkää kiinni puheajasta. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen, hyvät neuvoston Tulevan menestyksen avain on investointi tutkimukseen ja innovaatioon. Ensin haluaisin kiittää teitä tästä. Tämä oli jollakin mammuttitehtävä, valtava tehtävä. Meidän esittelijämme Nika ja Ni- Eiler ja myöskin varjoesittelijät ja Moidashia ja neuvoston edustajia myöskin, että saimme näin nopeasti 120 miljardia tähän tarpeeseen, siis tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioon. Ja on oikein, komissiossa muodossa totesi täällä, että tämä kuva tästä mustasta aukosta on todellakin uraurtava. Minä olin Münchenissä sunnuntaina messuilla ja näin siellä, minkälaisia koneita on jo kehitetty, jotka ovat ympäristöystävällisiä, ilmastoystävällisiä ja älykkäitä. Tämä oli todellakin uskomatonta. Joten kyllä nähdään, että tällä ohjelmalla voidaan parantaa meidän teollista pohjaamme täällä Euroopassa ja tiedettä myös, että voidaan myöskin ehkä Alzheimer ja syöväkin poistaa näiden ohjelmien avulla nämä suuret kansansairaudet. Että olen että tyytyväinen, että huomenna voimme sitten suurilla enemmistöllä hyväksyä nämä ohjelmat. Näin olemme tehneet tärkeän investoinnin tutkimukseen ja kehitykseen Euroopassa. Ja näin. Tämä on oikea tie jatkaa. Kiitokset kaikille sitoumuksesta tähän tehtävään. Kiitoksia edustaja Kampos. Minuutti 30, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä on viimeinen puheenvuoroni täysistunnossa ja kiitokset siitä, että saan esittää sen horisontti Euroopasta, koska se syntetisoi, se vetää yhteen Euroopan idean. Horisontti määrittelee kolme suurta prioriteettia tulevaisuuden parantamiseksi tuleville sukupolville, ilmastonmuutoksen torjuminen, digitalous ja terveys. Me olemme juuri kuulleet äh, Greta Thunbergin äh, liikuttavan puheenvuoron ympäristövaliokunnassa. Meidän täytyy toimia ilmastonmuutosta vastaan. Se on kiireellinen asia eikä mikään vaihtoehto. Meidän täytyy nyt johtaa tätä taistoa Euroopassa ja nyt todellakin päästä sanoista tekoihin. Ja siitä syystä me olemme määränneet 35 prosenttia ohjelmasta nimenomaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tämä on siis suurempi määrä kuin komissio alun perin ajatteli. Ja lisäksi digitalous Eurooppa haluaa houkutella tiedemiehiä kautta maailman ja nimenomaan keskittyä tutkimukseen ja innovointiin. Me haluamme pysyä riippumattomiana. me emme halua jäädä muiden ta- äh, taakse, Yhdysvaltain tai asialaisten jättien taakse ja niistä jälkeen. Meidän täytyy terveyteen nimenomaan ohjata rahoja erityisesti syövään tutkimukseen ja varsinkin lasten syöpien tutkimukseen, mutta myös harvinaissairauksiin sekä psyykkisiin sairauksiin, jotka, joista miljoonat ja miljoonat eurooppalaiset kärsivät. Kiitokset puhemies ja komissio ja neuvosto. Edustaja Liise, minuutti 30. Kiitokset Rakkaat kollegat, lyhyesti vielä pari huomiota. Paljon on puhuttu ilmastonsuojelusta, olen siltä osin samoilla linjoilla, mutta tämä ohjelma keskittyy myöskin hiilidioksidivapaaseen tuotantoon. Meidän on puhuttava Euroopasta ja siitä, miten Eurooppa voi olla esikuvana muulle maailmalle. Kiinalaiset ja intialaiset eivät seuraa meitä, jos teollisuus häviää samalla kun päästöt vähenevät. Mehän kuulimme jo tästä ensimmäisestä hiilidioksidivapaasta terästehtaasta ja tämä ohjelma auttaa siinä huomattavassa määrin. Toinen tärkeä aihe on syöpä. Se koskettaa varmaan meitä kaikkia, myöskin kollegaa Manfred Weberia, kärkiehdokastamme. Hän hän kertoi Helsingissä syöpään menehtyneestä veljestään. Ja me olemme pitkään keskustelleet jo siitä, että miten voisimme varmistaa sen, etteivät muut perheet joudu kärsimään tällaista. Eli meidän tulee panostaa syöpään ja lasten sairastamaan syöpään nimenomaan. Sillä onneksi Syöpä ei iske lapsiin niin usein, mutta jos niin käy, niin silloin todellakin vakavista suora- seurauksista on kyse. Ja vain ainoastaan Euroopan lähestymistapa voi auttaa tässä tilanteessa. Kiitokset kaikille, varsinkin kansanpuoleen kollegallemme Christian Ellerille. Kiitoksia. Un minuto Kiitoksia edustaja Boni. Minuutti 30, olkaa hyvä. państwo, sprawozdawcy, serdecznie. Kiitoksia puhemies Haluaisin kiittää molempia esittelijöitä tästä ohjelma mietinnöstä. Tämän ohjelman avulla Euroopan tutkimusyhteisö voi tehdä Euroopasta kilpailukykyisemmän. Näitä ohjelman toimenpiteitä pitäisi käyttää, että meidän teknologia ja tiede perustaa voidaan vahvistaa ja Euroopan teollista pitää vahvistaa. Meidän pitää löytää julkisen ja yksityisen rahoituksen muodon yhdistelmä, joka auttaa meitä eteenpäin. Meidän pitää myös ajatella niitä jäsenvaltioita, joilla on huonompia tuloksia tutkimuksessa. Emme voi sallia sitä, että syntyy kahden eri nopeuden Eurooppa, sillä tieteen konvergenssi on tärkeää Euroopalle. Me tarvitsemme enemmän myöskin monialaista tutkimusta ja yhteistyötä eri tutkimusalojen kesken. Tämä jäsenvaltioiden tiedon potentiaali, jota ei ole käytetty vielä tähän mennessä, sitä voitaisiin tukea jatkossa enemmän. Me emme tarvitse mitään elintarvikkeita, joilla on kaksi erilaista standardia käytössä. Ja myöskin meidän pitää katsoa myöskin tekoälyä ja niin edelleen. Tämän kaiken pitää toimia muiden rahastojen kanssa yhteisymmärryksessä. Puola haluaisi toimia tämän suuntaisesti, että saisimme tällaisen vipuvaikutuksen aikaiseksi. Ja Eurooppa voi olla koko maailman esimerkkinä tässä näin. Sitten Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Toimin varjoesittelijänä tässä Horisontti Euroopassa. Tämä on hyvin merkittävää Euroopan kansalaisille. Horisontti Euroopan täytyy tarjota mahdollisuuksia luoda paikallista ja yhteenkuuluvaa yhteiskuntaa. Me voimme tukea yrittäjiä, paikallisia innovoijia toteuttamaan unelmansa. Me voimme rohkaista heitä kehittämään innovointia lähellä asuinpaikkaansa ja näin paikallisväestö voi hyötyä heidän keksinnöistään. Tämä on menestystarina yrittäjyyden kannalta. Ja jos ajattelen viime, äskettäistä eurooppalaista taloudellista tukea, niin nuoret yrittäjät ovat onnistuneet luomaan äh, sähköisiä hybridiautoja, ja hämmästyttäviä muita tuotteita ja ovat näin ollen pystyneet luomaan ö, talousvaikutuksia ja työpaikoja. Tämä inspiroikoon tulevassa horisontti Euroopassa. Näin saamme Euroopan kilpailukykyisemmäksi ja me sitten näemme myös työllisyysvaikutukset tutkimuksella ja innovoinnilla. Kiitoksia. Sitten menettelytään päivän puhujalistaan. Edustaja Faria, minuutti, olkaa hyvä senhor presidente senhor comissário carlos moedas muito, boa tarde. arvoisa komission jäsen. Innovointi ei välttämättä ole jakautunut tasaisesti. Innovointi ja tutkimus kaipaavat oman aikansa. On toteutettava arviointia tietyissä hankkeissa, niihin liittyy myöskin riskitekijöitä, mutta innovointia korostetaan kuitenkin varovaisuusperiaatteen kustannuksella. Esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käytön osalta tai kemian, kemiallisten aineiden käyttö maataloudessa tai kemian teollisuudessa – meidän täytyy tietää, missä rajat kulkevat. Eli varovaisuuden periaatetta on vaalittava. Kyse on myöskin terveysaspektista ja meillä on myöskin uusiin tuotteisiin liittyen nopeutettu markkinoille saattamis- ja lup- hyväksyntämenettely. Aina täytyy katsoa tieteelliset faktat, kustannushyötyanalyysikin on toteutettava Eli meidän täytyy saada aikaiseksi toimivia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Marias, minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Euroopan unioni on liian myöhään ymmärtänyt, että unionin talouden kilpailukyvyn täytyy pohjautua innovointiin ja uuteen teknologiaan eikä siihen, että palkkoja lasketaan. Ja tällaista kuitenkin on käytetty reseptinä Kreikassa ja monissa muissa valtioissa. Nyt me keskustelemme sijoituksista, siitä miten pitää toimia, investoida teknologiaan, voimmeko sen avulla pelkästään saada kilpailukykyä parantumaan. Ja näin meidän täytyy myös ohjata rahaa terveyteen ja meidän täytyy myös pyrkiä terästeollisuus saamaan jaloilleen. Kuitenkaan ei pidä ajatella sitä, että ihmisten siellä sitten työpaikoista ajetaan. Deutsche Telekom on näin toiminut myös Kreikassa ja myös yritykset ottavat toinen toisiaan haltuun toisista valtioista. Komissio toimii ikään kuin teknologisien kehityksen nimissä tällä tavalla. Edustaja Zorinio, olkaa hyvä Carlos, minuutti. E e Kiitoksia. Hyvä, että parlamentti on hyväksynyt ohjelman, Euroopan horisontti puiteohjelman ja myöskin digitaalisen innovaation ohjelman. Tässäkin mennessä on, tämäkin mennessä on saatu jo paljon tuloksia näistä. Tietenkin tämä tukee kohesiota ja alueellista ja tutkimuspoliittista yhteistyötä, osallistamista ja näin vaan vähentää myöskin asymmetriaa. Ja näin lisätään sisäistä yhtenäisyyttä, meidän äänemme kuuluu voimakkaammin ulospäin – näin me voimme toimia yhteydessä toisiimme verkostoissa ja tällä tavoin Euroopan unionin potentiaali voidaan käyttää paremmin hyväksi. Ja me olemme myöskin luonneet eettisen koodiston, joka, jota EU tukee. Ja sitten samalla myöskin tässä on otettu huomioon ilmastonmuutos. Mutta mikä on tärkeintä on ehkä se, että tässä ihminen on tutkimus- ja innovointiprojektien keskiössä. Onnittelut komissiolle, onnittelut esittelijälle. On tärkeää, että hyväksymme tämän ohjelman. Kiitoksia herra puhemies. Alkuun saaden onnitella sekä esittelijöitä että komissaaria uudesta puiteohjelmasta vielä ennen Euroopan vaaleja. Nyt voidaan juoheasti lähteä panemaan täytäntöön eri prosesseja, välineitä ja ohjelmia, jotka tähän liittyvät. Ja olen iloinen siitä, että tämä parlamentti panosti innovointiin ja tutkimukseen vakavamielisesti. Liian pitkään Kyse oli vain huipputason toiminnasta, mutta nyt päästään ruohonjuuritasolle ja jos haluamme todellakin saada aikaiseksi uuden aikaisen, kilpailukykyisen, innovatiivisen ja todellakin kestävän talouden, niin näin täytyy toimia. Erityisaloitteisiin täytyy panostaa, ottaen huomioon nyky, tietotaito ja houkuteltava mukaan uusia lahjakkuuksia. Ne maat, jotka eivät ole vielä kovinkaan pitkälle pääseet, niin ne täytyy saada mukaan. Se kyse on osallistumisesta, osallisuudesta ja yhdes, yhteisestä toiminnasta. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Ovarta. Olkaa hyvä minuutti. Mr. President, thank you. The elephant in the room during... Kiitokset horisonttiohjelmassa on ollut Norsu Euro-salissa siitä, miten UK pitäisi osallistua samalla tavalla kuin edeltävään ohjelmaan. Ei tämä ole neuvottelijoiden vika, vaan se, että Brexit-tilanne on edelleen ratkaisematta, mutta onko selvää, että tämäkin hallitus pyrkii osallistumaan tähän ohjelmaan riippumatta Brexitin tuloksesta? Katsotaan, miten sitten käy, kun Brexitissä on myös populisteja, jotka vastustavat tiedettä ja ilmastonmuutosta. Minä olen iloinen siitä, että tässä tieteellinen tietotaito on pidetty hyvänä kriteerinä horisontti Euroopassa ja sitä edistetään yhteistyöllä ja jotta UK on tiedeyhteisö voi osallistua tähän, niin sitten Horisontti Eurooppa voisi olla menestyksekkäämpi hanke. Kosta. Kiitoksia edustaja Kosta. Ah, ei ole paikalla. Edustaja Tomasic, minuutti, olkaa hyvä. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Uspostavu obz... Kiitoksia, puhemies. Euroopan horisonttiohjelman perustaminen ja lisää rahoitus tutkimukselle on hyvä asia. Meidän pitää investoida enemmän tieteelliseen toimintaan, että olemme kilpailukykyisiä. Tällä alueella Eurooppa todellakin voi antaa lisäarvon, mutta lisärahoitus ei välttämättä tuo toivottuja tuloksia, jos ei niitä tuloksia arvioida niiden, pät- niiden pätevyyden osalta. Ja nyt tiedetään, että suurin osa näistä eurooppalaisen tutkimusneuvoston projekteista ovat vanhoissa jäsenvaltioissa, kun vähemmän kehittyneet jäsenvaltiot saavat vain murusia. Tämä pitää muuttua. Kaikkia tieteenharjoittajia pitää käsitellä samalla tavoin riippumatta mistä jäsenvaltioista he tulevat. Vain tällä tavoilla saamme nuoria mukaan tieteeseen ja heistä tulee innovoivia toimijoita maissaan ja näin tuovat vaurautta maahan ja myöskin koko Euroopalle vaurautta samalla. Oikein paljon kiitoksia herra puhemies. Arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Kun katsotaan tätä asiakirjaa, niin täällä puhutaan myöskin lisäenergiasta, mutta myöskin lisäterveyttä kaivataan. Terveystilanne on heikko. Joka toinen kansalainen voi altistua syövälle ja me emme voi kehittää Eurooppaa, jos terveystilanne ei parane. Terveys on tulevaisuus ja minua kiinnostaa terevä, terveys enemmän kuin Brexit, riippumatta siitä, miten se toteutetaan. 70 prosenttia eurooppalaisista toivovat, että EU tekisi enemmän ennaltaehkäisyn ja terveyden puolella. He ovat oikeassa. Me tiedämme, että voisimme tehdä enemmän tässä suhteessa. Entisenä potilaana ja syöpäjärjestön puheenjohtajan ominaisuudessa sanon, että olen tyytyväinen siihen, että syövän vastainen taistelu kuuluu strategisten tavoitteiden piiriin. Replika. Kiitoksia. Nyt kuuntelemme sitten komission vastauksen. Komission jäsen, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Dear President, honorable members. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, kiitokset paljon Uskon, että huomenna äänestyksen jälkeen voimme aloittaa sitten valmistelu ja työn, strategisen suunnittelun sitä, että luodaan nämä kumppanuusaloitteet ja strategiset hallinnot, jotta tammikuussa 2001 uusi Euroopan horisonttipuiteohjelma on täysin toimintakykyinen. Sitähän me täällä tänään teemme tänään. Ja voin todeta teille, että olen erittäin ylpeä nähdessäni tämän, että tämä on myöskin viimeinen sessio tällä kahdeksannella toimikaudella, että tämän pidän kyllä oikeastaan hyvin pitkälti mielessäni, koska vasemmalta oikealle, ihan tässä keskelläkin, kaikki te eri ajatuksin, mutta kaikki te kuitenkin olette, olet pystyneet tekemään työtä yhdessänne, vaikka olette eri mieltäkin, ja voimme myöskin muuttaa tällä tavoin tieteenharjoittajien elämän, mutta myöskin meidän lastemme elämän. Joten pidän tämän muiston kirkkaana mielessäni tältä illalta. Kiitokset teille kaikille. Kiitokset myös kaikille, jotka ovat tuolla takana ja tekevät paljon työtä tämän onnistumisen eteen. Kiitoksia sydämeni pohjalta. Kiitoksia komission jäsen. Ja sitten seuraavaksi edustaja Nika, esittelijän roolissa. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitokset puhemies. Minä haluan kiittää kaikkia, jotka ovat esittäneet puheenvuoroja tänään ja ovat huomanneet, että parlamentin valiokuntien ehdotukset on, ovat menneet läpi. Yhteisymmärrys on vallinnut parlamentissa. Se on todella huomattavaa. Kiitokset Christian Eelerille erinomaisesta yhteistyöstä, erinomaisesta tiimistä, jonka olemme yhdessä muodostaneet. Kiitokset avoimuudesta. Kiitokset myös varasuurlähettiläälle, joka on auttanut kovasti Romanian puheenjohtajakauden puolesta meitä. Hyvä komission jäsen Moedas, teitäkin tulee kiittää. Minä tiedän, että tämä komissio toimii aina vielä monta kuukautta aina ensi vuoteen asti ja tämän vuoden aikana varmasti vielä saatte paljon aikaan. Toivon, että tämän vuoden aikana saatte tämän horisonttiohjelman toimimaan ja vähennätte byrokraattista taakkaa, joka sen selkään usein on sälytetty jotta tämä ohjelma todella voi toimia. Toivon, että myös lyhentyisi aika, jonka, jota tiedemiehen täytyy odottaa päästäkseen tähän horisontti Euroopan piiriin. Tämä auttaisi myös kovasti. Ja täytyy järjestää myös tiedotuskampanjoita ja myös sellaisissa valtioissa, kuten Romaniassa ja muissa valtioissa, tällaisia tiedotuskampanjoita täytyy myös järjestää, jotta saadaan tietää, miten ohjelma toimii, miten sitä sovelletaan, mitkä menettelytavat ovat käytettävissä, miten näitä varoja haetaan ja miten niitä käytetään oikealla tavalla. Joka tapauksessa kiitokset kaikille ja toivottavasti me kaikki yhdessä saamme tämän todellisuudessa toimimaan, koska teidän työnne, kollegoidemme työ ja minun työni täytyy saada täytäntöön pantua oiko päätä huomisen äänestyksen jälkeen. Kiitokset kaikille tuesta. Kiitoksia edustaja Niika. Sitten toinen esittelijä, Eller, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Puhemies, tämänpäiväisen keskusteluun ja huomisen äänestyksen liittyen haluaisin muistuttaa kaikkia vielä siitä, että valitettavasti Eurooppa on ikään kuin saareke. Siellä valistus tieteen vapaudesta on fakta. Jos ajatellaan Yhdysvaltoja, siellä on kielletty ilmastonmuutoksen tutkimista ja muualla päin maailmaa tällaista tutkimuksen vapautta ei ole olemassa. Meidän kannattaa muistaa, että tämä on tulevaisuuteen liittyvä ohjelma. Tutkimuksen ja tieteen vapaus on yksi tärkeimmistä tehtävistä. Meidän täytyy katsoa maailmanlaajuisesti tätä asiaa. Eurooppa on tärkeä rooli tärkeässä asemassa ja esikuva rooli on sille langennut. Riippumatta siitä, mikä on Brexit-tulos, tietenkin me suurella huolella katsomme brittien suuntaan, mutta yhdistynyt kuningaskunta kuuluu tutkimusalueeseen. Olivatpa poliittiset päätökset mitkä tahansa, niin solidaarisuus brittikollegoiden suuntaan, yliopistojen suuntaan on olemassa. Ja meidän täytyy varmistaa, että yhdistynyt kuningaskunta pysyy lähellä Eurooppaa. Ja sitten vielä yksi asia. Yleensähän parlamentti on taipuvainen, kuten myöskin esitteli tässäkin tapauksessa korostamaan omaa aikaansaannosta ja ponnistelujaan, mutta paljon on puhuttu komissiosta abstraktina elimenä, byrokratian rattaana. Toteaisin, että tutkimuksesta vastaava komissaari Moedas on tehnyt kaikkensa Euroopan puolesta. Tämä on kunnianhimoinen ohjelma. Hän oli joskus kunnianhimoisempi kuin itse sidosryhmät, joten meillä oli ilo, vaikkakin tätä tarvittiin, tätä täydentävää toimintaa, mutta voidaan kyllä sanoa, että tämä on yhteinen saavutus. Nopeasti, päättäväisesti ja rohkeasti mennään kohti tulevaisuutta. Kiitoksia. Kiitokset puhemies. Kiitos tästä. Keskustelu päättyy ja tästä äänestämme huomenna. Seuraavaksi käsittelemme Dantin mietintöä markkinavalvonnasta. Esittelijä, olkaa hyvä, neljä minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, komissio jäsen Pionkovska. Näin monen vuoden jälkeen, kun tämä paketti on ollut pitkään jumissa, siis tuotteiden vaatia vaatimusten mukaisuudesta, nyt olemme vihdoinkin saaneet sitten uudet säädökset tehokkaasta tarkastuksista. Kiitokset tästä kompromissista. Nyt meistä tulee tehokkaampi, koordinoidumpi unioni ja kuluttajilla on tilanne parantunut. Se, että tuotteet ovat vaatimusten mukaisia, se estää epäreilua kilpailua. Tällä hetkellä pyrimme väistämään näitä laittomia, väärennettyjä tuotteita. Tällä on vaikutusta huomattavasti päivittäiseen elämää. 32 prosenttia leluista ja myöskin suuri osa elektroniikkatuotteista eivät vastaa turvallisuuden puolesta vaatimuksia ja myöskään vastaan tiedotusvaatimuksia, joita vaaditaan lainsäädännössä. Tässä on myöskin väärennettyjä tuotteita, jotka koskevat tai rankaisevat niitä tuotteita valmistavia maita. Ja tämä on kilpailun vääristymistä ja epäreilua kilpailua. Meillä on nyt valvonta, mutta se ei ole vielä tarpeeksi tehokasta. Meillä ei ole tarpeeksi resursseja tähän, eikä tarpeeksi myöskään koordinointia eurooppalaisella tasolla, eikä ottaa huomioon tarpeeksi globaalin talouden vaatimuksia. Tässä on 500 kansallista viranomaista, eikä tiedetä edes kaikkia näitä, mitä tässä on. Tästä puuttuu tehokasta viestintää näiden kesken. Komission ehdotuksen avulla parlamentissa olemme tehneet paljon työtä monella rintamalla. Voin mainita muutaman prioriteettialueen näistä. Yksi tärkeimmistä lisäarvoista tässä on se, että meillä on tällainen viitetoimija järjestelmä – meillä pitää olla